Työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti valiokuntien kokouksen puheenjohtaja ilmoittivat minulle seuraavaa. Kansainvälistä kauppaa käsittelevän valiokunnan suositusta ei ole vastustettu, eli ettei vastustettaisi delegoidun säädöksen käyttöä. Tämä suositus hyväksytään, mikäli 24 tulin kuluessa yksikään puolueryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei vastusta suositusta. Muutoin asiasta toimitetaan äänestys. Suositus on löydettävissä täysistunnot verkkosivuilta. Liikenne- ja matkailuvaliokunta on esittänyt oikaisupyynnön Euroopan parlamentin